competenti autorità. Romanian viranomaiset, toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet minulle, että rouva Kretsun korvaa herra Pasku ja työjärjestyksen sääntöjen mukaisesti, mitä tulee Euroopan parlamentin jäsenten valin artikla 4 kohta 1 työjärjestyksessämme toteaa, että herra Emilion Pave astui toimeensa ensimmäinen marraskuuta Euroopan parlamentin jäsenenä. Samoin työjärjestyksemme mukaan, kun vastalauseita ei tule, edustaja tulee olemaan täysivaltainen Euroopan parlamentin jäsen tästä eteenpäin. Nyt voin todeta, että hyvin suurella ilolla voin todeta tervetulleeksi kanadalaisen edustuston, joka on tuolla yleisölehterillä. Tervetuloa vieraille